Tervetuloa pääjohtaja Lagarde. Kukaan ei odotakaan muuta kuin rakentavaa vuoropuhelua ja, mi, ja my, mut, myös miten EKP voisi lopettaa eh, saastuttavan toiminnan eh, rahoittamista, miten sukupuolten tasa-arvoa edistetään. Haluaisin pyydän teitä kun olette päässyt tähän tilanteeseen, niin eh, tekemään kunnollista eh, edistystä ja saamaan aikaan kestävyysluokitusjärjestelmän niin, että jäsenmaat investoivat merkittävästi kestävyyteen ja käyttävät hyväkseen matalaa korkotasoa ja käyttävät hyväkseen rahapolitiikan täyden liikkumavaran. Epäilemättä keskuspankki voi tässä ryhtyä toimeen. Thank you. Mata. Kiitoksia seuraavaksi Evren. Merci. Äh. Kiitoksia, hyvä puhemies, komission jäsen, pankin pääjohtaja. EKPn vuonna 2018 vuosikertomus, josta huomenna täysistunnossa äänestetään, on ensimmäinen asiakirja, jonka parlamentti välittää eteenpäin. Toivottavasti nämä suositukset voivat toimia pohjana Ekon valiokunnan kanssa käytävälle vuoropuhelulle säännönmukaisesti. Talouksillamme on erilaisia haasteita edessämme. Davosissa maailman talousfoorumissa tammikuussa tuotiin esille myös se, kuinka kyberresilienssiä Euroopassa pitää parantaa jotta voidaan suojata kyberiskuista. Ne voisivat haitata eurooppalaista taloutta merkittävällä tavalla. Samoin eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä pitää muokata uudelleen tällä alalla. Meidän pitää panostaa asian entistä enemmän ja koordinoida toimia myös digitaalisella alalla. Näiden riskien tunnistaminen on ensimmäinen, mutta sitten tarvitaan myös tekoja. Meidän täytyy taata se, että rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri on kestävää. Tiedän, että te toimitte tässä päättäväisesti. Rova Lagarde, kiitos. Merci. Wir kommen jetzt. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Olen saanut 14 puheenvuoropyyntöä voin antaa puheenvuoroja yhdeksän. Ja Kritsos Georgios ensimmäisenä saa puheenvuoron. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää herra Mavridisia erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, että saatamme harjoittaa hyvää yhteistyötä. Haluaisin ottaa Rovalla Gardelle että hänen roolinsa tulee olemaan menestyksekäs ja jopa vaikuttavampi kuin herran rakin rooli. Meillä on se kaksi kysymystä. Nyt tässä on tietysti hyvin paljon kysymyksiä, mutta tämä koskee Kreikan pankkijärjestelmää. Me tiedämme, että vuodesta 2008 vuoteen 2018 tilanne on kohentunut, mutta – Voisitteko lyhyesti kertoa muutamalla sanalla siitä, mihin suuntaan Kreikan pankkijärjestelmässä pitäisi siirtyä ja miten voitaisiin edetä nopeammin? Ja sitten asia on laajemmin noussut kautta jonka muutkin kollegat, on sangen selvää, että meidän tulee siirtyä tällaiseen vihreään siirtymään, niin sitä varten tarvitaan uusia investointeja. Ja kuten herra Draghi sanoi vuonna 2018 ja muissakin yhteyksissä, meidän täytyy parantaa julkisen varojen käytön sisältöä niin, että niistä saadaan tehokkaammat. Ehkä tätäkin voitaisiin kommentoida. Kiitos. Marcus. Kiitos. Seuraavaksi Marques. Marques. Marques. Frau Marques Margarida. Micro, please. Mikrofoni pyydän. Parabéns, Mavridis, Obrigada, senhora Lagarde. Kiitoksia, herra Mavrides, mietinnöstänne. Kiitos, Rova Lagarde. Meidän täytyy edetä rahaunionin ja pääomamarkkinoiden suhteen unionin, pankkiunionin kolmas pilari on hyvin kaukana siitä, että se olisi valmis. Sen rooli on vahvistaa euron, euron roolia. Meidän täytyy saattaa loppuun tara, talous- ja rahaliitto. EKPn rooli on olennaisen tärkeä tässä asiassa ja se on myöskin olennaisen tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelissa. EUn toimielimiin liittyvät eh, kysymykset eh, ja EKPn yhteistyö niin, että saadaan eh, varanto, e, e, eurosta varantovaluutta. Pekkarinen seuraavaksi. Monsieur Pekkarinen. Herra Pekkarinen, olkaa hyvä. It's not here. Hän ei taida olla enää salissa. Seuraavaksi kerää Pile. Uh, thank you. Uh, just to say that... Kiitos, Haluan vain sanoa, että konsultaalisen kasvavuksen ja siitä, miten se vaikuttaa Euroopan taloihin ja miten ollaan valmiita investoimaan sekä vihreään kehityksen sopimukseen, mutta ajattelen myöskin tavallista vertuksellista uh, impulssia voidaan antaa Euroopan taloudelle. Tässä yhteydessä komissio on tekemässä uuden arviota, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen lähitulevaisuudessa. Haluaisin vain tietää, aikooko EKP olla niin, että sillä on virallinen rooli tässä tämän arvion seurannassa ja tuleeko se vaikuttamaan tähän arvioon, koska meidän on hyväksyttävä se, että jos me haluamme luoda dynaamisen eurooppalaisen talouden, uskoakseni kasvu- ja vakaussopimus on liian rajoittava sen suhteen, miten hallitukset voivat investoida – ottaa huomioon talouden eri piirteet Euroopan hykkeellä. Ja mitä tulee Irlannin pankkeihin ja korkoihin, joita ne pyytävät miksi kiinteistöluotoista ja PK-yrityksiltä. Ajatellen sitä, että olemme eurovyöhykkeellä ja kaikki pankit pyytävät kaksi-kolme kertaa sellaisen korkotason, jota muualla annetaan. Ciao. Mr. Ciao Ferreira. João Ferreira seuraavaksi. Kiitos puhemies. Kuten täällä on tunnustettu ja todettu, rahapolitiikan käytetyt keinot eivät ole pystyneet pysäyttämään talouden hidastumista, emmekä tiedä milloin kriisi kärjistyy jälleen, mutta tiedämme, että jälleen tietyt alueet euroalueella ovat yhtä suojattomia kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä johtuu siitä, että meillä on käytössämme yhtenäisvaluutta. Nämä epäkonventionaaliset toimenpiteet osoittavat jälleen kerran, kuinka haavoittuvia tällaiset maat ovat. Ne ovat euron vankeina. Tällainen politiikka esimerkiksi painaa palkkoja alas. Sanotaan, että kaikki pyrkivät tekemään kaikensa, jotta vakaussopimus toteutuu. Ja se on euron hinta. Meidän pitää purkaa euro ja viedä sitä eteenpäin. Mr. Castaldo. Castaldo seuraavaksi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Se, että mennään vakaampaan talous liittoon on kysymys, johon liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tässä tarvitaan ponnisteluja kaikilta. Jonkinlaista pientä edistystä kriisin aikana on nähty ja jonkinlaisia hankkeita, vaikka ristiriitaisiakin sellaisia on toteutettu. Talletussuojajärjestelmä on esimerkiksi kuitenkin asia, joka ei ole mennyt eteenpäin. Tämä liittyy liittyy euroalueen epävakauteen ja EDIS-järjestelmän eteenpäin viemiseen. Kun EDIS-järjestelmää edistettäisiin, saisimme rahoitusjärjestelmää vähemmän pirstaloituneeksi ja voisimme vastustaa erilaisia shokkeja paremmin. Tässä kuitenkin lähtökohta on väärä. Ei voi toimia lähtökohtaisesti sillä tavalla, mitä tässä aiotaan, vaan tämä ainoastaan tekee euroalueesta entistä epävakaamman ja tämä aiheuttaisi valtavat kustannukset. Kelly seuraavaksi. First of all, good to see Madame Lagarde. Ensin hyvä nähdä Rova Lagarde täällä. Ja, ja herra Draghi on kuitenkin onnistunut säilyt, hän edeltäensä onnistui säilyttämään e-, euron siinä asemassa, jossa se on. E, täällä on jo esitetty jo asum, asumisen hinta. Siihen liittyy paitsi korkotaso, mutta siihen liittyy myös lainanannon tilanne. E, ihmiset, jotka ovat koulutettuja, joilla on hyvät työpaikat, he eivät, heillä ei ole varaa ostaa muuttaa taloa. Tämä aiheuttaa suurta huolta ja suuren taakan ihmisille, jotka nyt asuvat vanhempiensa luona, koska he, vaikka heillä on hyvä koulutus ja hyvä palkkainen työpaikka, heillä ei ole varaa ostaa asuntoa, koska pankkien säännöt ovat sellaisia. Eikö tässä voitaisi nyt saada jotakin toivoa ja liikkumavaraa niin, että tämä tilanne, joka on ollut aikaisemmin eh, ollut ongelma, niin että tulevaisuudessa ei voi ostaa asunnon. Kiitos ruoksi Ruiz Tevesa. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Kiitos rouva Lagarde. Myöskin varapuheenjohtaja Dobrovskis. Minäkin haluaisin antaa tukeni mietinnön, jonka kollega Ossas valmistut sosiaalisten ryhmästä. Se on hyvin kattava ja sisältää olennaiset elementit. Ehkä yksi lisäaisia on se, mitä täällä on otettu esille myöskin herra Fernandesin puheenvuorossa, joka liittyy uusien välineiden pohtimiseen. On selvää, että ei pelkästään sillä mm, korolla ja ostolla voida saavuttaa tavoitteita. On tärkeää, että on myöskin finanssipoliittista tukea, mutta tavoitteet inflaatiotavoite, joka eh, keskuspankilla on ehdoton, joten sen täytyy täyttää tämä tehtävänsä. Ehkä tämä väline voisi olla sellainen, joka vaikuttaa eurovyöhykkeen taloihin tavalla, jolla voitaisiin saada aikaan lisää kulutusta ja jolta voitaisiin saada aikaan tätä kasvua lisää. Thank you. Kiitokset. Näin päätämme menettelyn ilman puhujalistaa ja nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Dombrovskisille loppupuheenvuoroa varten. Mr. Chair, Madam President, honorable members. Puheenjohtaja, pääjohtaja, arvoisat edustajat. mietinnön useimpien osien väl, suhteen meillä on selvää lähentymistä toimielinten välillä. Haluaisin käsitellä asiaa, joka liittyy suoraan komissiota. Sanotaan, että komission ja EKP tulisi tutkia esimerkiksi keskuspankkien digitaalisia varoja. Komissio ja EKP analysoivat nyt mitä näiden hankkeiden riskit ja mahdollisuudet ovat. Ja vaikuttaa siltä, että kolme toimielintä, ja tähän kuuluu Euroopan parlamentti, voi tehdä yhteistyötä. Näin ollen laskemme teidän tuke, tukenne tulevaisuudessa, kun ra- rakennamme kestävää Euroopan taloutta. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Seuraavaksi EKPn pääjohtaja Lagarde saa puheenvuoron. Ja haluan samalla myös kiittää eilisestä valiokunnan keskustelusta, joka pidettiin Ranskassa ja lämpimästä vastaanotosta siellä. Olkaa hyvä, Rouva Lagarde. Kyllä se toimii. No niin, toimii. Hyvä puhemies, parlamentin jäsenet. En tiennytkään, että täällä pitää puhua seisaltaan. Pyydän anteeksi, että näin aluksi tehnyt. Ja nyt noudatan sääntöä, joka teillä näyttää täällä olevan. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä lämpimästi tästä vuoropuhelustamme. Tämä on selkeä osa sitä, mitä eurojärjestelmässä ja EKPssä halutaan toteuttaa. Halutaan olla yhteydessä kansalaisjärjestöihin, julkiseen mielipiteeseen ja kaikkein tärkeintä on olla yhteydessä teihin, jotka edustatte kansalaisia heidän valitseminaan. Tämä liittyy siihen tilivelvollisuuteen, joka meillä on teille ja teidän kauttanne kansalaisille. Olemme viime kuukausina toteuttaneet tiettyjä muutoksia ja kun toteutamme viime kuussa hyväksyttyä strategiatarkastusta, niin muutoksia tulee vielä lisää. Näin käännymme teidän kauttanne kansalaisten puoleen. Kiitos tästä. Ajattelin, että voisin käydä tuon strategiatarkastuksen joitakin kysymyksiä läpi liittyen siihen, mitä täällä sanottiin. Osa viittasi rahapolitiikkaan ja nykyinstrumenttiemme elementteihin, joita on käytetty vuodesta 2014 lähtien. Ne, jotka sanovat, että rahapolitiikka ja sen epäkonventionaaliset keinot eivät ole toimineet, niin pyytäisin teitä katsomaan niitä vaikutuksia, joita näillä välineillä talouteemme on ollut. Ne ovat auttaneet lisäämään kasvua, ovat auttaneet Euroopan ja euroalueen talouksia elpymään ja ne ovat olleet näin paremmassa asemassa kuin ilman näitä epäkonventionaalisia välineitä olisi ollut. Totta kai on hankalaa tätä määrällisesti laskea täsmälleen ja arvioida, kuinka paljon kasvua tätä kautta on saatu euroalueelle, mutta mallimme osoittavat, että tässä puhutaan noin kahdesta ja puolesta kolmesta prosentista sen jälkeen, kun nämä politiikat on otettu käyttöön. Ja aivan samalla tavalla tämä on liittynyt myös inflaatioon. Kuten tiedätte, euron käyttöönoton jälkeen ja uuden tarkastelun 2003 jälkeen Tämä on ollut yhteydessä inflaatioon ja nämä uudet välineet, joita on käytetty vuodesta 2014 lähtien, ovat auttaneet nostamaan inflaatiota hieman, vaikka olisimmekin halunneet, että se olisi noussut vielä enemmänkin. Näin ehkä olisi ollut, jos meillä olisi ollut vielä muita välineitä käytössämme. Mutta oli miten oli. Inflaatio on joka tapauksessa noussut noin puoli prosenttiyksikköä mikä ei ole huono taso, jos katsotaan, miltä tasolta lähdettiin. Ne, jotka puhuvat yhdestä prosentista, muistuttaisin, että tammikuussa inflaatiotaso oli noin 1,3 prosenttia. Se ei ole tavoitteemme, mutta kuitenkin mainittua yhtä prosenttia korkeampi. Nämä epäkonventionaaliset välineet, joita on käytetty, ovat vieneet talouttamme eteenpäin ja näin jatkossakin on. Jos katsotaan uuden rahoituksen määrää reaalitaloudelle, olipa kyseessä yritykset tai kotitaloudet, on selvää, että rahoituksen kustannukset ovat hyvin matalat. Tässä viitattiin irlantilaispankkeihin ja niiden pyytämiin korkotasoihin. Tuota varmasti joudumme katsomaan, mutta rahoituksen kustannukset ovat olleet siis reaalitaloudelle matalampia. Ja toiseksi voidaan sanoa, että rahoituksen määrä on lisääntynyt. Ehkäpä tässä tilanne nyt yrityspuolen osalta hieman hidastuu. Tämä ei päde kotitalouksiin, mutta kaiken kaikkiaan tämä on vaikuttanut talouksiimme hyvin myönteisellä tavalla. Ja strategiatarkastuksen osana tarkastelemme siitä, kuinka tehokkaasti tässä on toimittu. Ja kuten sanoitte, tässä katsotaan samalla myös kumulatiivisia sivuvaikutuksia, joita sillä voi olla talouksiin ja kansalaisiin. Eli kyllä tämä kuuluu tähän tarkastelumme osaan. Toinen osa, jota haluaisin lyhyesti käsitellä, liittyy rahapoliittisiin välineisiin, niiden mittaamiseen ja etujen katsomiseen ja tähän negatiiviseen korkoon. Toinen asia, joka tähän liittyy, on ilmastonmuutos. Kukaan ei voi pyytää, että EKP korvaisi sitä, mitä kansalliset hallitukset tekevät. Olen ollut aikaisemmin IMFn pääjohtaja ja varmaankin meidän kaikkien pitää muistaa, että ilmastonmuutosta torjuttaessa hiilen hinnoittelu on yksi tärkeimpiä elementtejä eikä mikään maailman keskuspankki voi tätä asiaa päättää. Eli kun laadimme tämän strategiatarkastuksen, pohdimme sitä, miten ja missä ilmastonmuutoksen torjunta voi vaikuttaa meidän politiikkoihimme. Liittyypä se sitten hintavakauteemme, se on ensisijainen tavoitteemme, ja se, miten se vaikuttaa tähän tavoitteeseen tai sitten riskinhallinta. Siitä olemme vastuussa teille ja EUn kansalaisille, kun katsomme salkkujemme kokoonpanoa ja katsotaan, onko riskit hinnoiteltu oikein ja onko ilmastonmuutokseen liittyvät keinot otettu tässä huomioon oikealla tavalla. Mitataanko niitä oikein? Eli tämä on yksi asia, jonka otamme huomioon muiden perinteistemme, perinteis, perinteisten näkökulmien osa, ohella. Jatkamme tätä vuoropuhelua teidän kanssanne ja Ekon valiokunnan kanssa. Täällä on Ekonin puheenjohtaja ja monia muita henkilöitä mukana. Haluamme jatkaa vuoropuhelua kaksisuuntaisesti. Täällä kysyttiin yksittäisistä maista ja pyydän anteeksi, että voi niihin vastata. Haluan palata näihin pikemminkin kahdenvälisesti. Kiitos. Kiitoksia. Henkilökohtaisesti ja Euroopan unionin nimissä toivotan teille ja työllenne kaikkea hyvää. Ja vielä lopuksi kuulemme mietinnön esittelijä Kostas Mavridesia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, on lyhyt sanainen. Haluan tehdä kaksi kommenttia. Rova Lagarde, tänään te olette nähneet, että Euroopan parlamentissa meillä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä. Mutta mitä tulee menneisyyteen ja herra Dragiin, herra Draghi ei kenties ollut täydellinen, mutta hänen perintönsä oli se, että hän oli päättäväinen siinä, että hän halusi pelastaa eurovyöhykkeen ja ehkä tätä kautta myös pelasti Eurooppa-hankkeen. Jotkut eivät voi tätä hänelle antaa anteeksi. Mitä tulee sitten tähän päivään? Aivan oikein totesitte alkupuheenvuorossanne, että, että me jaamme saman näkemyksen siitä, mitä ovat haasteet. Ja Myöskin herra Dombrovskis jossain määrin myös Euroopan komissio jakaa saman näkemyksen. Siksi lisäisin tähän vielä, että tietyt elementit kuitenkin että niitä ovat puuttumassa edelleen. Ja päähaste on se, että saamme aikaan tuloksia Euroopan kansalaisille niin, että parantaan kansalaisten elämää tietyillä eri tavoin, esimerkiksi toteuttamalla pankkiunioni, toteuttamalla pääomamarkkinaunioni ja eräitä muita asioita, joten on teidän tehtävänne pyrkiä saamaan aikaan sitä, että taloudet todella lähestyvät toisiaan. Kiitos siitä, että olitte täällä tänään meidän luonamme. Herzlichen Dank. Die Aussprache. Kiitoksia. Näin päätämme tämän keskustelun ja äänestys toimitetaan huomenna. Ja nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Neuvoston ja komission julkilausumat Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen rikkominen ja luettelon merkityn henkilön laiton tulo EUn jäsenvaltion alueelle on aiheena. Ja nyt pyytäisin Borrellin, tai haluan toivottaa herra Borrellin tervetulleeksi korkean edustajan. Is here. Herr Borrell, you are ready? Oletteko valmis, herra Borrell? herr borrell spricht in seiner rolle als Borrell käyttää puheenvuoron neuvoston ja komission nimissä meille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämän keskustelun puheen aihe on eh, rajoittavien toimenpiteistä annetun 2017 annetun päätöksen rikkominen. Ja tarkoituksena on se, että saadaan aikaan demokratian ja oikeusvaltion palauttaminen rauhanomaisella kes- kes- keskustelulla. Ja tämä, tähän luetteloon on merkitty 25 henkilötä ja Delsi Rodriguez on myöskin sisälty, hänen nimensä sisältyy 25.6.2019 Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä riittäviin toimiin estääkseen luetteloon merkittyjen henkilöiden saapumisen Euroopan unionin alueelle. Näiden pakotteiden suhteen vallitsee tehtävän jako. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne täytäntöön panevat oman, omalla toimialueellaan pakotteiden to, to, täytäntöönpanosta ja komissio on, ne, on niistä vastuussa koko EUn tasolla. Joten kun tällainen epäilys pakotteiden rikkomisesta, joka koskee esimerkiksi varojen jäädyttämistä tai, tai pääsykieltoa on komission tehtävänä tutkia, onko asia laita todellakin näin. Pakotteiden täytäntöönpanon suhteen komissiolla on rooli tuota, toimivaltuuksiensa puitteissa var, varvo, valvoa näitä pakotteita. Ja esimerkiksi rajo, varojen jäädyttämisen osalta, mutta ei asevientikieltojen eikä pääsykieltojen osalta. Tätä toimivaltaa ei ole siirretty Euroopan unionille. Se edellyttäisi perussopimusten muutosta. Tällä hetkellä on selvää, että komissio ei voi aloittaa rikkomusmenettelyä joka koskee matkustuskieltopäätöksen rikkomusta. Nämä matkustuskielot ovat neuvoston päätöksiä ja ne eivät näin ollen sisälly yhteisölainsäädännön piiriin. Komissiolla ei ole roolia niiden eh, valvonnassa eikä roolia rikkomusmenettelyjen aloittajana. Ja sitten kun puhun neuvoston puolesta korkean ulkopolitiikan eh, korkeana edustajana olen johdonmukaisen ulkopolitiikan koordinoinnista vastuussa mukaan luettuna pakotepäätöksistä ja tässä mielessä Euroopan ulkosuhdepalvelu eh, Euroopan unionin jäsenvaltioita kuultuaan voi voi varmistaa sen, että pakotteita toteutetaan yhdenmukaisella tavalla kautta jäsenmaiden. Kiitoksia, herra Borrell Fontel. Nyt aloitamme sitten keskustelun. Ensin Monserrat, puolitoista minuuttia. Venezuela y la política. Venezuela ja Venezuelan politiikka ovat tapahtumineet myöskin Iglesiasin hyväksi, että nämä eivät ole minun sanoja, vaan nykyisen pääministerin puheenvuoron vuodesta 2007, eli nyt ei ole pelkästään arvostelu, vaan pelkästään tällainen puhe tänään. Iglesias on hallituksessa varapääministerinä ja Chavistinen politiikka likaa tämän hallituksen kasvot, eli on valmis sanotaan sanomaan portit Chavismille Euroopassa ja hän tapasi Maduron diktaattorimadonkin äh, varapresidentin alueella Euroopan tai maaperällä. Ajattelen sitä seuraamista järjestelmää, jonka Euroopan unioni on ottanut käyttöön, joka koskee tätä järjestelmää, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Sanchez ei pelkästään ole täyttämättä näitä, vaan myöskin valehtelee, koska kaikki uudet versiot jo tästä tapahtumisesta muuttavat edellisen version valheeksi. Tässä menetty kaikki uskottavuus ja Euroopan toimielinten tulee tutkia, mikä on totuus. Venezuelan kansa on eh, meille veljeskansa ja tuhannet minä, me naiset, jotka ovat olleet kiusaamia. Meidän tarvitsee tunnustaa, tietää tämä totuus ja se, että noudatetaan tätä seuraamusjärjestelmää Espanjassa ja muualla Euroopassa. Tässä parlamentissa olemme aina olleet se ääni, joka on puolustanut kansan, venezuelalaisten vapautta. Ja tästä syystä haluamme, että Euroopan neuvosto tutkii sen, mitä on tapahtunut ja sanan selville, mikä on totta, ja että tämä ei tule toistumaan tällainen skandaali, tällainen häpeä. Kiitoksia, monserrat. Seuraavaksi Moreno Sanchez, minuutti. Kiitoksia. Montserrat, otatteko vastaan kysymyksen? Olkaa hyvä. Hyvä. Señora Montserrat, si ve... Haluaisin kysyä Montserratilta, onko hänestä järkevää käyttää Euroopan parlamenttia välineenä ja hyökätä tätä kautta Espanjan hallitusta vastaan, vaikka tiedätte, että tällä parlamentilla ei ole toimivaltaa kysymyksessä, johon viitatte. Joskus muutkin poliittiset ryhmät pyrkivät käsittelemään täällä kansallisia kysymyksiä, jotka kiinnostavat kansalaisia. Nyt, tai aikaisemmin Asunaria Rahoi ja puhemies keskeyttää. Ähm, Viittaan siihen, että sinisen kortin järjestelmässä sekä kysymys että vastaus keskeytetään 30 sekunnin jälkeen. Kuten aina, tämä kampanja Espanja vastaan on se, mitä te harjoitatte. Te olette avanneet Euroopan ovet chavismille. Te tiedätte tämän. Te olette rikkoneet tätä sanktiojärjestelmää, te ette toteuttaa sitä. Miksi te olette menettäneet uskottavuutta ja nyt teeskentelette, että me olemme nyt jotenkin menettäneet tämän uskottavuuden tervoksi. Täksi vaadimme, että te, te tiedätte, että te olette yhdistäneet populismin ja sovismin ja todellakin tärkeää, että nyt puolustatte Eurooppaa täällä ja tänään. So, jetzt folgt der Kollege Morine Sanchez. No niin, seuraavaksi Moreno Sanchez. Señorías, dolor. Eh, puhemies Delors Sordi, me kaikki puhujat olemme espanjalaisia ja minä, minä kysyn, tämä keskustelu on eurooppalainen keskustelu. Meidän ei pidä tehdä itseämme naurunalaiseksi. Meidän ei pitäisi nyt eh, täällä to, toimia epälojaalisti Espanjan hallitusta, hallitusta vastaan. Eh, eh, PP-puolueen edustajat, te olette myöskin vastuussa siitä, mikä on Espanjan kuva tässä parlamentissa. Te ette ole ajatelleet minuuttiakaan eh, Venezuelan kansaa, vaan pikemminkin edistäneet vastakkainasettelua. Ja Espanjan hallitus pyrkii löytämään eh, ratkaisun, joka, joka johtaa oikeudenmukaisiin vaaleihin ja, ja meidän täytyy käydä puhdasta keskustelua ja nyt meidän täytyisi pestä omat likapyykit kokonaan eikä tehdä itseämme naurunalaisiksi. herr kollege moreno sanchez gestatten sie eine moreno sanchez otatteko kollega Pallasin äh, kysymyksen vastaan Thanks very much. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin sanoa, että viimeinen puhuja sanoi, että Euroopan unioni on tehnyt oikein tunnustamalla Espanjan tilanteen. Tällä ei tässä ole parlamentilla mitään kantaa, mikä on Espanjan Kantaa suhteessa Venezuelan ja ennen kaikkea, mitä tiedät, jotka on yhtä mieltä siitä, että se, että on tunnustettu Guaido, itse asiassa on todella häpeä kelle tahansa, joka on ollut tässä salissa, ja se on häpeä myöskin jäsenvaltioiden taholta, koska niin monet niistä ovat nyt tunnustaneet henkilöitä, joita ei ole koskaan valittu. Kiitos. Nyt Moreno Sanchez. Niin, Mielestäni tämä on ihan johdonmukaista, tarko- Espanjan sosialistihallituksen toiminta on johdonmukaista. Me pyritämme löytämään ratkaisun vuoropuhelun eikä jakautumisen ja vastakkainasettelun kautta. Ja koko Venezuela kärsii, jos me emme yhdistä venezuelalaisia, vaan jaamme heitä. Täytyy siis pyrkiä löytämään neuvoteltu demokraattinen ratkaisu. Kiitoksia, Moreno Sanchez. Wallace, kollega Wallace. Se sana, jota käytitte äsken, ei ole sovelias. Presidente. Cañas Yritän puhua nyt asiasta. Morel, olisi ollut hienoa, jos olisitte puhunut täällä korkeana edustajana. Tämä ei ole mikään kansallinen keskustelu, vaan kyseessä on keskustelu Euroopan ulkopolitiikan uskottavuudesta ja tämän parlamentin kunnioitettavuudesta. Tämä tilanne on mielestäni todella harmillinen. Täällä kunnioituksessa on kyse siitä, mitä syötä haluamme tällä edistää. Täällä hyväksyttiin pakotteet Maduroa kohtaan. Ja tässä rikotaan parlamentin päätöslauselmaa, miten muut voivat luottaa Euroopan unionin jos sen omat jäsenvaltiot eivät myöskään kunnioita niitä päätöksiä, joita tässä parlamentissa on tehty. Päätösauselmat velvoittavat meitä kaikkia, myös jäsenvaltioita, komissiota ja neuvostoa. Komission tehtävä on valvoa sitä, että näin tapahtuu. Espanja ei näin ole tehnyt ja on selvää, että Espanja ei ole noudattanut tätä päätöstä. Komissio ei ole tehnyt tässä asiassa mitään. Tässä ei ole kunnioitettu tätä asiakirjaa. Dank, Herr Kollege Moreno Sanchez. Kiitoksia Moreno Sanchez. Sanchez, teillä tai Kanjas, teillä ei ole enää puheenvuoroa. Ja jos ylittää puheajan, ei saa sinistä korttia. Seuraavaksi Urta sun. Gracias, presidente. Bueno, no, no hay caso europeo. Kiitos puhemies. Tämä ei ole eh, eurooppalainen asia, vaan näiden, näiden pakotteiden täytäntöönpano on eh, jäsenvaltioiden asia. Haluaisin pyytää anteeksi nyt kaikilta kollegoilta, koska tässä nyt käytetään eh, Euroopan parlamentin aikaa täällä espanjalaiseen asiaan. Ja tämä on todella valitettava. Täytyy nyt tarkastella hyvin rehellisesti tätä. Tällaisen, mielestäni tällaista keskustelua ei tää pitäisi käydä täällä. Ja ihan vilpittömästi sanon, tämä pitäisi hoitaa kotona. Ja eh, Renew ja PP-ryhmän kollegoille sanoisin, että ja tämä eh, keskustelu on vahingollista tässä siis jäsenvaltioiden kansallisen politiikan kysymykset eivät kuulu tänne. Meillä on, valta, meillä on tärkeitä asioita käsiteltävänä täällä muutenkin. Kiitoksia Urta sun. Tässä tuli vielä jatkokysymyksiä, joten palaan tähän. Yleensä toimin niin, että kun Keskeytän puhujan puheajan ylittymisen takia. Niin en palkitse häntä siten, että sallin hänelle sen estettävän kysymyksen. Ja nyt siksi en voi hyväksyä Kannesin esittämää sinistä korttia. Terch, seuraavaksi. Kiitos puhemies. Herra me parlamentti, komissio, ja neuvosto Meillä on ollut tällaisia näkemyksiä, mikä on sitä, että me todellakin reagoidaan siihen, että on rikottu Euroopan unionin päätöstä, joka koskee sanktioiden asettamista rikollisille, mafialle, kommunistiselle huumekaupiaiden hallitukselle Venezuelassa. Ja tämä johtaa siihen, että me emme voi tehdä yhtään mitään, kun me me opetamme täällä unkarilaisia ja kerromme oikeuskäytännöstä puolalaisille niin edelleen. Ja toisaalta tämä ei ole pelkästään mikään espanjalainen keskustelu, tämä on sellainen keskustelu, jossa puhutaan eurooppalaisten säilyttäminen noudattamisesta, jota on todella vakavasti rikottu. Niitä on rikkonut yksi hallitus, sosialisti-kommunistinen hallitus, joka meillä on Espanjassa nyt muutaman kuukauden ajan, ja joka on jo tavannut sala, sala rikollishallituksen edustajan Espanjan maaperällä. Kuka tietää mitä varten, tietä varten, kuka tietää missä olosuhteissa ja kuka tietää mistä salamyhkäisistä syistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Via Nueva, Nueva Ruiz on ihan va- vastuutonta ja groteskia puhua jälleen kerran Venezuelasta. Ja Venezuela on jakautunut maa, jota täytyy, täytyy, meidän täytyy tukea vuoropuhelua ja meidän täytyy antaa heille takuita. Ja, ja, ja ja tässä nyt on, on, halutaan lähettää viesti, että Espanja on rikkonut Euroopan unionin sääntöjä tapaamalla tämän heidän ministerinsä. Ajatelkaa viljelijöitä, jotka eivät saa oikeudenmukaisia hintoja. Ajatelkaa moni, moni, moni kansallisia yrityksiä, jotka rikkovat sääntöjä te kriminalisoitte vuoropuhelua maani Espanja on paljon enemmän, paljon parempi kuin se mustavalkoinen kuva, mitä nyt tässä haluatte esittää. Kiitoksia. Tässäkään tapauksessa en salli sinistä korttia. Seuraavaksi Lopez Hill. totta, että tässä ei ole kyse keskustelusta Espanjasta tai Venezuelasta. Tässä katsotaan pakotteidemme arvoja ja meidän periaatteitamme. Unionin liittyy ajatus siitä, että noudatetaan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta, oikeellisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Mutta Espanja pitää pilkkanaan komission vuonna 2018 käyttöön ottamia pakotteita toimiessa Maduron kanssa. Nämä pakotteet liittyvät demokratian väärinkäyttöön ja pyydämme, että tätä asiaa tutkitaan syvällisesti. Relex neuvostossa ja että siitä tiedotetaan parlamentille. Kenenkään ei pidä olla lain yläpuolella, ei valtion eikä sen hallitsijoiden. Kiitoksia. Seuraavaksi González minuutti. Kiitos puhemies. Tämä ei ole mitään eurooppalaista keskustelua, tämä on keskustelua, jota pitäisi käydä Espanjan valtiopäivillä. Te olette tehneet tämän asian naurettavaksi, Tämä on pieni vähemmistö, joka, joka ei pysty saavuttamaan enemmistöä Espanjan parlamentissa. Minäkin pyydän anteeksi muilta edustajilta sitä, että joutuvat kestämään tällaista keskustelua, joka se nyt käydä Espanjan parlamentissa. Tällä on tämän voimalla ei kuin kymmenen edustajaa. Te olitte katsomassa, koska kaikki tilastot osoittavat, että olemme merkityksellisiä, joten herra Kanjas Renew-ryhmän jäsenet, eli tyrannauspuolueen edustajat, te, te tuli, mitä sanoitte, parlamentin rakentavia ehdotuksia voisin vähentää Venezuelan kansanehdotuksia. Me voisimme pyrissä pyrkiä etsimään sitä, että voitaisiin parantaa humanitaarista kehitystilannetta eh, Venezuelassa, koska Venezuelan var- kuin presidentti ei ollut eh, Espanjan alueelle, että hän ei kulkenut minkäänlaista paikkaa, jos olisi näyttämään passin. oletko tällä tavalla voidaan jotenkin edistää sitä, että levennetään eh, Espanjan virassalan kansatilaan, johtaja Sansu pyrkii etsimään demokraattista ratkaisua. Kiitoksia. Nytkään en salli sinistä korttia. Seuraavaksi Charantsova minuutti. Bueno, parece que soy la única extranjera en este... Kiitos. Olen ainut ulkomaalainen tässä keskustelussa. Me haluamme keskustelun nyt, koska eilen tämän parlamentin enemmistö äänesti tämän keskustelun lisäämisen puolesta. Valitan, että tästä on tullut espanjalainen kansalainen, kansallinen keskustelu koska tässähän on pelissä Euroopan unionin uskottavuus, Tämä tapaus todellakin vahingoittaa uskottavuutamme. Venezuelan kansa odottaa oikeutta ja meidän tukeamme. Ne, jotka olivat viime kaudella täällä, tietävät, että me olemme käyneet eh, monta keskustelua eh, Venezuelassa ja aina on todettu, että pakotteet eivät ole tehokkaita. Tällaiset selektiiviset pakotteet ovat pa- paras mahdollinen tapa, jolla voidaan painostaa eh, hallitusta painostamaan ja eh, lopettamaan venezuelalaisten sorto. Kiitoksia. Otatteko Garcia del Blancon sinisen kortin kysymyksen vastaan? Olkaa hyvä kollega. mikrofon. No, kiitokset. Voisin kysyä kollegalta, joka hän valitteli syvästi sitä, että tämä on muuttunut espanjalaiseksi keskusteluksi, että selvästikin tämä on asia, joka on poliittisen, kansallisen politiikan kuuluva kysymys on pitänyt Espanjan parlamentissa, ja tästä on tulossa keskustelu lähipäivinä. kysymys on siitä, että yksi poliittinen ryhmä löydä omaa poliittista tilansa ja se pyrkii toimimaan tällä tavalla ja, ja ei katso sitä, mikä on minkin parlamentin toimivalta. Kollegi Garcia Kiitoksia Garcia del Blanco. Sarantsova. Te olette äänestäneet Espanjan eh, valtiopäivien tutkimusta vastaan ja me ja tässä on kyse siis e- Euroopan unionin uskottavuudesta suhteessa Venezuelan kansalaisiin. Kiitoksia, Sharantsova. Seuraavaksi Lopes minuutti. Kiitos puhemies. On selvää, että tässä on kyseessä EUn ja tämän parlamentin uskottavuus. Täällä puututaan nyt kansallisten hallitusten työhön. Tästä täällä tänään keskustellaan. Jäsenvaltiot ovat vastuussa sanktioiden toteuttamisesta ja näin on sanottu monella suulla näillä viime viikkoina. EPP, liberaalit ja muut ovat tätä samaa viestiä jankuttaneet jatkuvasti. Ja Tänään on syytä muistuttaa siitä, mitä tämä, tämä tänään osoittaa. Tämä osoittaa sen, että ette ole väärin kiinnostuneita Espanjasta, ettekä lainkaan kiinnostuneita Venezuelasta. Te olette täällä vain puuttuaksenne omiin ongelmiinne. Me sosialistit olemme edelleen sitoutuneet Venezuelan tilanteeseen. Te käytätte jatkuvasti Venezuelan äh, kärsimystä täällä hyväksenne. Kiitoksia Lopez. Otatteko Tertsin äh, kysymyksen <laughs> vastaan? No. Ette hyväksy. Selvä. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Es beginnt, Herr Kollege. Ich habe mehr als doppelt so viel Puheenvuoropyyntöjä on enemmän kuin kaksinkertainen määrä käytettävän aikaan nähden. Pyrin ottamaan tässä sekä espanjalaiset että muut jäsenet huomioon. Lopes Aguilar ensimmäisenä. Soy canario próximo al... Minä olen kanarialainen ja lähellä Venezuelaa, koska Venezuelassa on paljon kanarialaisia sanoisin korkealle edustajalle. Meillä on ollut paljon keskusteluja Venezuelta ja me olemme kaikki halunneet tukea demokraattista muutosta Venezuelassa ja tätä. Ja ja, me, ja tämä keskustelu ei ole Venezuelasta ja Venezuelan eh, kansan kärsimyksestä. Ja nyt te täällä, PP, jotka olette vähemmistössä eh, Espanjan kongressissa, niin tuotte tämän tänne ja tämä, tämä tässä Euroopan parlamentin uskottavuus kärsii, koska tämä, tämä tässä yritetään siis eh, eh, kritisoida Espanjan hallitusta ja, ja, ja tämä on todella groteskia ja aivan naurettavaa, että te tuotte tämän keskustelun tänne, kun sillä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin hyökätä Espanjan hallitusta vastaan. Kiitoksia, Lopez Aguilar. Seuraavaksi Keller. Herr Keller. Hat sie erledigt? Hän ei olekaan salissa. On, sittenkin, mutta otamme Ferreiran seuraavaksi. Kiitos puhemies Tämä keskustelu, niin kuin on todettu, näkee, sitä näkee, että se tulee taastumuksen sen oikeiston taholtaan, joka on hukkaamassa käsityksen todellisuudesta. Tässä käydään nyt keskustelua Espanjan politiikasta parlamentissa. Tämä on täysin irrationaali yhteenotto, joka täällä on tapahtunut. On olemassa pakotteet, jotka on otettu käyttöön Venezuelan kansaa vastaan ja myöskin portugalilaista yhteisöä vastaan Venezuelassa Euroopan unioni on tehnyt itsensä naurettavaksi. Se ei tunnusta hallitusta, jonka kansa on valinnut. Ja niin kuin sanottu, täällä nyt on liikkeellä, nyt täällä tuetaan Trumpin tällaista nukkea ja, ja tässä pyritään edistämään vihaa ja tämä varmastikaan ei tule johtamaan tilanteen parantumiseen. Kiitoksia. Reho seuraavaksi. Reho. Niin Reho. Gracias. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu on hieman sellainen, kuin kyseessä olisi lapsi, jonka lelu on mennyt rikki. Maassani yritetään pitää auki ja vireillä keskustelua, josta komissiokin tietää, että se, se pitäisi jo päättää. Tässä hallituksemme pyrkii siihen, että köyhä kansa olisi paremmassa tilanteessa Venezuelassa. Täällä kuitenkin äh, te pyritte vehkeilemään äärioikeiston ystävienne kanssa. Pyydän, että te toimisi tällä tavoin ja kantaisitte vastuuta hieman enemmän ja tekisitte töitä maamme etujen nimissä. Vielä Delhi, tähän menettelyn loppuun. Thank, you, um, President. I think it's an absolute... Kiitoksia puhemies. On aivan viitsi, että me olemme täällä. Olen kritisoinut Espanjan hallitusta useassa otteessa otteeseen, usean otteeseen, mutta nyt eh, eh, heidän, he tekevät oikein, he eh, tukevat vuoropuhelua. Miten te kuvittelette muuten, että tämä tilanne ratkaistaisiin? Me keskustelemme nyt tilannetta, jossa me olemme tukeneet Yhdysvaltain johtaman kaappauksen lopputuloksena mielikuvituspresidentti Guaidota. Meidän pitäisi tässä keskustella siitä, miten nämä pakotteet vaikuttavat eh, eh, Venezuelan kansalaisiin ja, ja me, he, he, meidän pitäisi pyrkiä lopettamaan tämä painajainen ja minä tuen niitä eh, aloitteita, että tämä hanke saadaan jälleen matkaan. Kiitoksia. Näin. Kiitokset Dalille. Näin päätämme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja kuulemme vielä komission korkea edustaja Borrell Fontellia. Kiitos puhemies. Niin, Tässähän on kyse siis EUn asettamista rajoittavista toimenpiteistä. Ja näiden eh, päätösten täytäntöönpano ja valvonta on jäsenvaltioiden asia. Jos näin, tätä tilannetta haluttaisiin muuttaa, niin pitää muuttaa perussopimuksia. Eh, nämä matkustusrajoitukset ovat neuvoston päätökseen perustuvia ja sen vuoksi ne eivät ole yhteisölainsäädännön alaisia. Tavalliselle kansalaisille, joka ei ole näissä asioissa asiantuntija, eh, se saattaa olla yllättävää, mutta teitä sen ei luulisi yllättävän. Neuvoston päätös ja sellaisena se ei ole yhteisölakia. Ja tästä seuraa se, että komissiolla ei ole roolia sen täytäntöönpanon valvonnassa, eikä se voi aloittaa rikkomusmenettelyä. Kyllähän teidän nyt pitäisi, arvon edustajien, tämä tietää. Yllättääkö tämä teitä? No, eikä teidän pitää sitten opiskella vähän lisää. Tämän ei pitäisi teitä yllättää. Neuvoston päätös, suokaa anteeksi, neuvoston päätös ei ole yhteisölakia, sen tiedätte. Näin ollen Euroopan komissio ei voi puuttua asioihin eikä voi aloittaa rikkomusmenettelyä. Ja näin, näiden sääntöjen mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy valvoa näiden päätösten toteuttamista. Tässä, tässä ei ole, tässä on kyse siis EUn e tasolla tehdystä päätöksestä, jonka valvonta on e, jäsenvaltioiden tasolla. Missä se on nyt tämän e, Minulla, minun mielestä tämä ihan loogista. Teillä se logiikka tässä taitaa vähän heittää. So, Kiitoksia. Näin päätämme tämän keskustelun. Seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Yhdysvaltojen Lähi-Itää koskevasta suunnitelmasta. Kansainvälisen oikeudenmukainen EUn vastine on kyseessä. Ja haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä,